witam ponownie. kolejny punkt porządku obrad brzmi oświadczenie seuraavaksi komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanteesta. Ja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta puhuu komission edustaja. Olkaa hyvä.